Oh, Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Seuraava kohta esityslistallamme. Lähestulkoon ajoissa aloitamme kyselytunnin kysymykset neuvostolle. Toivotan tervetulleeksi ministerin tätä ensimmäistä Espanjan puheenjohtajakauden kyselytuntia varten. Ja nyt me lähdemme ottamaan käsiteltäväksi näitä kysymyksiä järjestyksessä. Ensimmäinen kysymys, herra Atondon kysymys, ei itse asiassa ollut hyväksyttävä, koska kyseessä oli rikosoikeuden alan kysymys, ja tästä keskusteltiin eilen tiistaina. Joten etenemme suoraan kysymykseen numero kaksi, jonka esittäjä on herra Mitchell, kyseessä on luotonsaannin vaikeus yrityslainoissa. Ja herra ministeri, eh, vastauspuheenvuoro on teille señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Ongelma siinä, että voitaisiin taata, että yritykset saavat tarpeeksi pääomaa, kuten myös jäsenmaiden toimet. Tämän takaamiseksi on erittäin paljon neuvostoa huolestuttava ja jo kauan huolestuttanut asia. Viime vuoden tammikuussa todettiin, että jäsenmaat olivat ryhtyneet päättäväisiin toimiin avatakseen luottomarkkinat muun muassa. Keväällä sitten Eurooppa-neuvosto ilmoitti, kuinka tärkeää on jatkaa taloudellisia elvytystoimia ja kehotti neuvostoa ja komissiota arvioimaan tehtyjä toimia kesäkuun Eurooppa-neuvostoa varten. No kesäkuun Eurooppa-neuvosto sitten arvioi näiden toimien tehokkuutta, joita jäsenmaat olivat siitä tehneet, rahoitussektorin tukea, tukemistoimia siis, ja nämä tulokset sitten annettiin eh, mietinnön muodossa Eurooppa-neuvostolle ministerineuvostosta, siis Eurooppa-neuvostolle. Ja tässä mietinnössä oli positiivinen viesti. Siinä sanottiin, että oli saatu aikaan takuita, jäsenmaat olivat saaneet lisää käyttöpääomaa ja niinpä jäsenmaat olivat ryhtyneet merkittäviin toimiin pysäyttääkseen taantumaspiraalin. Muistan, että jopa 2008 loppuvuonna eh, rahoitusjärjestelmä oli vaarassa ehkä jopa suorastaan romahtaa. Eli positiivista oli saatu aikaan. Pankit saivat globaalia rahoitusta ja sitten myös saanti reaalitaloudessa helpottui. Ja neuvoston näkemyksen mukaan jäsenmaiden toimet olivat olleet merkittäviä tässä asiassa. Tällä hetkellä pankkisektori edelleen on kovan paineen alaisena tässä suhteessa. Ja tämä, tästä johtuu se, että neuvosto pyysi jäsenmaita tasapainottamaan taseita ja, tai tuomaan lisää pääomaa markkinoille. Niinpä viime kuussa, joulukuussa, neuvosto totesi, että jäsenmaat olivat tehneet monia tukitoimia rahoitusvakauden takaisin saamiseksi, vaikka tilanne oli edelleen jossain määrin hauras. Euroopan pankkivalvontakomitea totesi, että käytettävissä olevia lisäluottoja varten tarvittavia pääomia varten tarvittiin lisätoimia ja meillä on nyt tässä seurantatoimia, jotka neuvosto toisaalta, Eurooppa-neuvosto toisaalta on tehnyt ja niiden ansiosta tilanne on parantunut. Tietysti yhdessä Euroopan keskuspankin toimien kanssa, jotta pankkien likviditeetti ja luoton saanti, yritysten luoton saanti olisi helpottunut tai helpottui. Kiitos. Kiitokset ministeri. Olen varma siitä, että herra Mitchell haluaa esittää lisäkysymyksen. Kiitoksia puhemies. Kiitokset ministerille tästä vastauksesta. Saanko todeta ministerille, että minun kokemukseni mukaan joskus, ei aina, mutta joskus on nähty pankkienkin käyttäytyvän vastuuttomasti rahoitusmarkkinoiden kasvukausina. Ja jotkut pankit, eivät ehkä kaikki, mutta monet pankit ovat käyttäytyneet vastuuttomasti myös silloin, kun on ollut kyse elvytyksestä. Esimerkiksi Dublinissa on eräs yritys erittäin hyvin johdettu ja kaikista sitoumuksista on pidetty kiinni. Pankit eivät ole suostuneet siihen, että hän olisi voinut vähentää tilinylityksiään. Sen sijaan häntä painostetaan, jotta hän lopettaisi yritystoimintansa, joka on täysin elinkelpoista. Ministeri, ottakaa tämä pankkiasia esille. Sanokaa, että me hoidamme tämän, koitamme ottaa tämän esille. Ei ole kyse pelkästään osakkeiden eduista. Monet näistä osakkeenomistajista ovat varsin vauraita. Herra Mitchell, muistutan vielä kaikkia, että tätä lisäkysymystä varten on varattu puoli minuuttia, 30 sekuntia. Haluatteko ministeri vastata? Sí, eh, señor diputado. Niin, arvoisa edustaja, puhemies, nyt on sanottava teille, että neuvoston näkökulmasta, instituutioiden näkökulmasta eh, tässä toimitaan hyvin ja tässä ei ole ollut mitään likviditeettiromahdusta. ECOFIN edelleenkin tarkastelee näitä välineitä ja näin se tekee systemaattisesti ja katsoo sitä, millä tavoin tämä pankkiasia menee eteenpäin ja mm, onko mikä on yritysten tilanne rahoitusalalla ja miten EKPn eh, luotonanto toimii tässä 2009 eh, oli määräaikana ja EKPn eh, e johtaja Trichet sanoi, että ei ole mitään rajoitteita sille, että pankki voisi ottaa lainaa EKPltä. Ei ole mitään rajoitetta, jos on sellaisia pankkeja, jotka eivät muuten pääse tähän mutta Euroopan unionin puolesta ja EKPn puolesta ei ole minkäännäköistä rajoitusta tässä mielessä. Joka tapauksessa luonnollisesti neuvosto yhdessä parlamentin, Euroopan parlamentin kanssa on valmis tarkastelemaan direktiivejä, joista keskustellaan rahoitusvalvonnan yhteydessä tai muiden komission aloitteiden yhteydessä. Kiitoksia. Thank you very... Suuret kiitokset. Minulla ei ole tästä muita lisäkysymyspyyntöjä, vai onko siellä lisäkysymyspyyntö tähän? Ah. Mrs. Chris, please. Si. Uh, une des priorités de la... Yksi neuvoston puheenjohtajan prioriteetteja on vahvistaa Euroopan unionin läsnäoloa kansainvälisellä näyttämällä, erityisesti latinalaisessa Amerikassa. Mutta millaisesta vaikutusvallasta ja vaikutuksesta me puhumme? Tämänhetkinen kansainvälisten suhteiden konsepti antaa vähän tilaa demokratialle ja ihmisoikeuksille. Haluaako neuvosto tukea vapaakauppasopimuksella sellaisia hallituksia, jotka koko ajan rikkovat ihmisoikeuksia latinalaisessa Amerikassa, esimerkiksi Peru on maa, jossa valtio tekee yhteistyötä monikansallisten yhtiöiden kanssa ja siellä alkuperäiskansat joutuvat tämän toiminnan uhreiksi. Siellä valtava osa maasta on jo monikansallisten yhtiöiden hallussa. Kolumbia on toinen esimerkki. Se on maailman vaarallisin maa, ammattiliitto, ammattiyhdistys ihmisille. Siellä tehdään murhia valtavasti. Eli miten aiotte ottaa ihmisoikeudet huomioon latinalaisen Amerikan ihmisoikeus äh, ulkopolitiikassa? Olen kyllä pahoillani, mutta teidän kysymyksenne ei nyt mitenkään liity tähän edelliseen keskukseen. En tiedä, oletteko aiemmin ollut mukana kyselytunnilla, mutta te voitte esittää lisäkysymyksen, joka liittyy liittyy tähän esitettyyn varsinaiseen kysymykseen. Joudun toteamaan, että teidän kysymyksenne ei liittynyt asiaan millään tapaa ja ehdottaisin ystävällisesti teitä tarkistamaan tämän säännön. Sikäli kuin minä tiedän, tähän ei esitetty ajoissa lisäkysymyspyyntöjä ja siksi me ah, So I'm going to... Eli me jatkamme, ellei ole joku kysymys, joka liittyy luontonsaannin vaikeuksiin ja yritysten lainoihin. Herra Zemka, siitäkö teidän kohdallanne on kyse? Teillä on puoli minuuttia aikaa. Dokładnie mi Kiitoksia. E, tästähän minä haluan puhua. E, minulla on seuraava kysymys. Me tiedämme aivan tarkalleen, että tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja siitä syystä yritysten lainat. Haluaisin kysyä tilanteesta Kreikassa. Kriisi on siellä pahin, joten siitä syystä haluaisin tietää, onko mitään erityistoimia käynnissä Kreikkaa varten. Thank you, minister. Kiitokset ja ministeri. Bien, yo creo que hay una... Niin, tämä jälki... Minä luulen, että tuolla tulee myöhemmin kysymys, joka liittyy juuri tähän kysymykseen. Ehdottaisin, että arvon edustaja odottaisi sitä hetkeä, jolloin vastaan sitten siihen toiseen Kreikka-kysymykseen, niin voisin sitten vastata näihin kumpaankin yhdessä, jos sopii. Voitteko kertoa, mihin äh, kysymykseen viittaatte, arvon ministeri, jotta tuo parlamentin jäsen tietää, miten kauan hänen tulee odottaa? Kyseessä on numero yhdeksän tässä listassa, joka minulla on, tai kahdeksan sitten nykyisessä. Rodi Kratsa Tsakarapoulu mm, on äh, esittäjä Kreikan julkisen talouden tila. Okay, well on, on that... Hyvä on. No, tältä pohjalta sitten kysymyksen asettaja ilmeisesti hyväksyy tällaisen menettelytavan. Ja nyt Haluaisin siirtyä seuraavaan kysymykseen niin, että voimme yrittää saada asian hiukan järjestystä. Seuraava kysymys on herra Posseltilta ja se koskee Kosovon yhdentymistä Euroopan unioniin. Ministeri, kun olette valmis, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Neuvosto on toistanut monta kertaa, ulkopolitiikan orientaation tärkeän osan. Tässä kohtaa on kyse naapuruspolitiikasta ja jopa ehkä laajentumispolitiikasta. Neuvosto on siis uudelleen, yhä uudelleen toistanut eh, Länsi-Balkanin Eurooppa-perspektiiviä. Niinpä viime aikoina eh, tai vähän aikaa sitten joulukuussa 2009 neuvosto ratifioi tarpeen kunnioittaa tasavertaisia olosuhteita Länsi-Balkanin vakauden aikaansaamiseksi. Mitä tulee Kosovoon, niin neuvosto totesi jo, että tässä tapauksessa jäsenmaat tekivät päätöksiä kansallisten käytäntöjen mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaan. Tällä hetkellä Kosovon yksisuuntainen itsenäisyysjulistus on tällä hetkellä kansainvälisten oikeustoimien kohteena, mutta joka tapauksessa neuvosto on silti pitänyt Kosovoa aina mielessä kaikissa Balkania koskevissa politiikoissaan ja jäsenmaiden ja hallitusten välillä on valinnut tästä konsensus. Esimerkiksi viisumien, viisumivapaus, josta Kosovo nauttii, eh, tämä on ollut aina itsestään selvää. Ja me olemme myös tyytyväisenä panneet merkille komission julkilausuman, jossa puhuttiin eh, Kosovon sosiopoliittista ja e-, ekonomista kehitystä edistäviä välineitä. Komission on ottanut Kosovon asiakseen lähentääkseen sitä Euroopan unioniin, kuten tuossa aiemminkin jo sanoin. Anteeksi, neuvosto. Ja neuvosto rohkaisi komissiota mm, ja edelleen konsensuksen valitessa ottaakseen, ottamaan Kosovon mukaan Euroopan unionin ohjelmiin esimerkiksi talous- ja verovalvonnan piiriin ja laajentumista edeltävän tuen piiriin nämä päätös, päätelmät hyväksyttiin viimeisessä Eurooppa-neuvostossa viime vuonna. Kiitokset ja herra Posselt. Kiitos ministeri. Kaksi konkreettista seikkaa haluaisin mielelläni vielä kuulla. Ensinnäkin, uskotteko, että vielä Espanjan puheenjohtajakaudella onnistutaan tekemään jotakin Kosovon viisumiasiassa, jotta Kosovosta ei tule vankila keskellä vapaata Balkania? Ja mitä teette, jotta jotta ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole tunnustaneet Kosovoa, saataisiin mahdollisesti tähän vielä liikahtamaan. Mutta kuten todettu, tuo ensimmäinen seikka, viisumijärjestely. Minister, thank you. Ministeri, olkaa hyvä. Si, esitado. Niin tosiaankin tämä viisumijärjestelmä jo aikaisemmin neuvosto on aina toivonut, että Kosovokin hyötyisi viisumijärjestelystä, eli yhdessä vapautettaisiin viisumi tällä alueella. Niin kuin tiedätte, neuvosto tekee töitä näiden yksityiskohtien parissa. Ensinnäkin halutaan helpottaa viisumisaatia ja jopa vapautetaan se, jotta ne sitten esitetään tällainen asia neuvostolle. Ja tässä vielä komissio tekee töitä kyseisten maiden parissa, nimenomaan Kosovonkin kanssa, ja antaa tietoa neuvostolle säännöllisesti. Tavoitteena on viisumien vapautus ja näitä viisumeita pitäisi laajentaa juuri naapurusmaihin. Ja Espanjan puheenjohtajakaudella tavoitteena on, että me edistämme tulevina kuukausina Euroopassa liikkuvuutta ja eh, mahdollista viestintään ja liikkumiseen, ei ainoastaan EU-ssa, vaan mm, koko naapurusalueella, joka EUlla on ympärillään. Ja näin eh, se, siinä hyödytetään kumpaakin osapuolta, EUta ja näitä maita eh, jotka tarvitsevat viisumin. Se on aina vastavuoroinen prosessi. Kiitos. Kiitokset. Olen saanut useitakin lisäkysymyspyyntöjä. Voin hyväksyä niitä vain kaksi. Nämä ovat herra Möltsä ja herra Schantzes tässä järjestyksessä. Otamme nämä kysymykset ensin ja sen jälkeen käännyn teidän puolenne. Ministeri, voitte vastata niihin yhdessä. Ensinnäkin herra Möltsä. Herra ministeri, kaikissa näissä aloitteissa, joita neuvostossa on Kosovon suhteen, otetaanko Serbian näkemykset riittävästi huomioon riippumatta näistä aluekysymyksistä? Kosovon äh, seikathan ovat hyvin keskeisiä ajatellen Länsi-Balkanin yhdentymistä EU-hun. Otetaanko kaikissa eri askelissa myös Serbian näkemys huomioon? Herra Sanchez. Niin, minä arvostan Espanjan kantaa erittäin paljon, mutta te ette ole kuitenkaan Kosovon itsenäisyyttä tunnustanut, mutta olette päättänyt vetää espanjalaiset sotilaat pois Kosovosta. Vähän olemme talouskriisin keskellä ja niinpä haluaisinkin esittää kysymyksen, eh, seuraavan kysymyksen kuinka paljon teille tuli maksamaan sotilaiden pito siellä ja miten näette tämän suhteessa Kreikkaan? Meillähän on myös sotilaita Kosovossa ja pitäisikö meidän pitää ne siellä vaikeasta taloustilanteestamme huolimatta? Kiitoksia ja ministeri. Niin mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka koskee Serbiaa, totta kai Serbia on maa kaikista vahvin Länsi-Balkanin maista. Se otetaan huomioon tietenkin politiikossa Euroopan unionin Länsi-Balkan politiikassa se otetaan huomioon. On olemassa aivan äskettäin tehty sopimus, joka liittyy Serbian viisumikäytäntöön ja aivan äskettäin lisäksi on vapautettu tämä Serbian tilanne ja se on johtanut muodolliseen esitykseen Serbian puolelta, että se integroitaisiin EU-hun. Me olemme tietenkin myönteisellä kannalla. Tämä tietenkin riippuu komissiosta ja e, siitä, onko todellakin mahdollista neuvottelujen e, kautta e, päästä ja täyttää Kööpenhaminan kriteerit. Niinpä tietenkin Serbia on maa, jolla on merkittävästi painoarvoa tällä alueella ja meidän mielestämme sillä on eurooppalaiset näkymät useimmat tässä tapauksessa yksimielisesti. Neuvosto on sitä mieltä, että se voi vapauttaa Serbian osalta eh, tilanteen. Ja sitten eh, mitä tulee eh, tähän Espanja-kysymykseen, kyseessä on sisäasiakysymys. Minä edustan täällä neuvostoa ja siitä syystä tässä tapauksessa minulla ei täällä mitään konkreettisia tietoja ole näihin lukuihin, joihin viittasitte, niin täällä kuitenkin puhun neuvoston nimissä. Eh, edustan 27 eh, valtiota. Kiitos. Kiitokset ministeri. Ja nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen. Sen esittäjä on herra Higgins. Se koskee trooppisten sademetsien tuhoamista. Ministeri, sitten kun teille sopii, vastatkaa, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, olen erittäin, tai neuvosto on erittäin paljon samaa mieltä teidän kanssanne, herra Higgins. Olemme yhtä mieltä siitä, että metsäkato ja maatalous ovat kaksi tekijää, jotka vaikuttavat hiilidioksidipäästöihin merkittävällä tavalla. Ei ole helppoa sanoa, kumpi näistä tekijöistä on vaikuttavampi se on pikemminkin tieteellinen debatti kuin poliittinen debatti, mutta joka tapauksessa meidän täytyy tehdä töitä yhtä aikaa näillä molemmilla alueilla tämän asian hyväksi, ja näin on aina tehtykin me olemme aina yrit, pyrkineet te, suosimaan kestävää maataloutta ja tehneet töitä molemmilla alueilla ja tämä on jopa saanut meidät muuttamaan aluekehityspolitiikkaamme yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen tarkistuksessa, eli ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen vaikutus on pyritty ottamaan tässä huomioon. Ja kuten tiedätte, Eurooppa-politiikka on kehittynyt siihen suuntaan, että YMPtä pidetään erittäin tärkeänä osana meidän politiikkaamme ja myös osana ilmastonmuutosta, ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Vuonna 2008 neuvosto jo tuki komission Ähm, pohdintoja metsäkadosta ja komissio oli sitä mieltä, että metsämassa, joka nettomääräisesti menetetään, että sen vuonna 2030 tämän metsämassan kasvu pysähtyisi ja että 2020 mennessä tämän metsä, metsäkatoa leikattaisiin 50 prosenttia. Tarvitsemme siis kestävää metsätaloutta ja se on aivan selkeä osa Espanjan puheenjohtajavaltion ohjelman päämääriä ja meidän täytyy toteuttaa tai soveltaa monia Euroopan unionin välineitä, esimerkiksi sellaisia ei-juridisesti sitovia instrumentteja, jotka liittyvät metsätyyppeihin, lainsäädäntöön, metsäkauppaan, metsätalouteen ja niin edelleen. Esimerkiksi se, että Euroopan unionin alueelle ei saa tuoda laittomasti hakattua eh, puutavaraa. Neuvosto on ollut näillä linjoilla ja selvittänyt vielä äh, liittyen siihen pettymykseen, jonka joidenkin päämäärin saavuttamattomuus Kööpenhaminassa toi mukanaan. Olemme kuitenkin saaneet aikaan joitakin teknisiä äh, edistysaskeleita metsä, trooppisten metsien kadon suhteen. Sehän koskee kehittyviä maita. Ja täytyy vielä todeta, että neuvosto hyväksyi päätöksen, jonka mukaan metsäkatoa rajoitetaan ja metsien tuhoutumista rajoitetaan edistämällä ja auttamalla kehittyviä maita. Kiitos. Kiitoksia ministeri ja herra Hige. Kiitoksia mm, puhemies. Toivotan kaikkea hyvää ministerille ja puheenjohtajakaudelle. Hyvin tämä on lähtenyt liikkeelle. Viva Espanja, no joka tapauksessa puut ovat hiilinielu, koska ne imevät hiilidioksidipäästöjä. Ja tragedia Amazonin altaan alueen kannalta, siitä suuri osa on Brasiliassa, on se, että sitä tuhotaan julmasti. 1,4 miljoonaa neliökilometriä on hakattu toistaiseksi tuhottu. Me menetämme tämän hiilinielun ja Amazonin alkuperäiset intiaanit pyyhitään pois. Me tiedämme, että tuotantonormit eivät ole siellä samat kuin EU:ssa. Me voisimme todella tehdä jotakin, puhemies, vai puhummeko me vain? Ministeri, olkaa hyvä. Niin, äh, voin sanoa teille, että olemme aivan samaa mieltä äh, teidän kanssanne ja eh, on aivan totta, että biodiversiteettikysymyksissä Espanjan puheenjohtajakaudellaan eh, on asettanut tavoitteeksi eh, syventää kestävän kehityksen käyttöä niin, että meillä on hyvin pitkälle menevä näkemys biodiversiteettikysymyksissä ja minä kiitän tästä arviosta, joka on esitetty hyvästä puheenjohtajakauden alusta. Komissiolla on näkemys siitä, että aivan al- alkuvuodesta annetaan vihreä kirja metsänsuojelusta. Se on erittäin tärkeä aloite ja näillä linjoilla kuljetaan, jotta voidaan vastata näihin ilmiöihin, joita ilmenee tietyillä alueilla, aivan kuten itsekin mainitsitte esimerkiksi metsätuho, metsäpalojen aiheuttamat tuhot Aivan varmasti tämä on hyvin tärkeä vaihe, kun halutaan torjua metsätuhoja. Ja meillä on tämä suuntaviiva aivan selvänä biodiversiteettikysymyksessä, ja tämä on yksi eh, Euroopan unionin toimien ytimiä tänä vuonna. Kiitos. Suuret kiitokset on osoitettu paljon mielenkiintoa. Halutaan esittää lisäkysymyksiä. Minä joudun päättämään, ketkä ovat nämä kaksi puhujaa. Lähden siitä, kuka puheenvuoroa pyysi ensin ja kuka ei vielä ole puhunut, joten herra Davies ja herra Obama ja tässä järjestyksessä Davies ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tuon tässä hyvää mieltä keskusteluun, koska yksi Kööpenhaminan konferenssin hyvistä tuloksista oli laaja-alainen yhteisymmärrysmekanismista, joka mahdollistaa sen, että kehittyneet maat voivat äh, rahoituksellisesti auttaa ja estää äh, trooppisten metsien tuhoamista. Onko ministeri samaa mieltä siitä, että Espanjan puheenjohtajakauden yhtenä tavoitteena tulisi olla antaa tälle sopimukselle sisältöä ja hyvä osoitus Euroopan puolelta, kuinka paljon me olemme valmiita sitoutumaan sademetsien tuhoamiseen estämiseen. Kiitoksia ja herra Obama ja... Kiitoksia rouva puhemies. Jotta hiilidioksidipäästöt saadaan vähenemään, on annettu myös sertifikaatteja ja näitä koskeekin kysymykseni. Jokunen aika sitten kävi ilmi, että että päästökaupalla on harjoitettu huijauksia. Minun kysymykseni kuuluu, missä määrin näitä moitteita on selvitetty tai selvitetään ja missä määrin on suunniteltu muutoksia tämän johdosta. Kiitoksia. Thank you. Kiitos, ministeri. Bien, eh, Kiitos. Olen samaa mieltä ensimmäisen kysyjän kanssa. Se on aivan linjassa sen kanssa, mitä neuvosto on sanonut. Meidän täytyy kehitys, kehittyvissä maissa tehdä työtä trooppisten metsien katoamisen, katoamista vastaan ja myös edistää näiden kehittyvien maiden omaa kapasiteettia osallistumalla voimakkaasti myös alkuperäiskansojen ja paikallisen, paikallisten asukkaiden toimiin ja osallistamalla heitä. Tässä mielessä olemme päässeet merkittävällä tavalla eteenpäin Kööpenhaminassa, eikä ole epäilystä siitä, etteikö EUlla olisi tässä kohdassa täysin johtava asema. Kritiikki, jota EUta vastaan voidaan esittää Kopenhaminan liittyen, on se, että se päämäärät jäivät vielä hyvin kauaksi. EU haluaa paljon enemmän. Euroopan unioni haluaa vielä paljon syvällisemmin eh, puuttua tähän kysymykseen ja tehdä jotain tilanteen muuttamiseksi. Mutta tämä, mitä kysyitte, se liittyy aivan kiinteästi Euroopan unionin toimiin ilmastonmuutosta vastaan. Konkreettinen tapaus, josta puhutte, on luonnollisesti mukana siinä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun välineistä. Se on aivan luonnollinen osa sitä, että estetään luonnon tuhoamista. De, eh, se, että jotain näistä välineistä käytettäisiin väärin, se on suorastaan patologista ja mikä tahansa väline voi joutua tällaisen patologian uhriksi ja totta kai meidän täytyy valvoa erittäin tarkasti, että tällaista ei tapahtuisi. Kiitokset ja nyt vauhditamme tätä hiukan etenemme seuraavaan kysymykseen. Se on herra Aylwardilta ja koskee Euroopan tason toimia Alzheimerin taudin torjumiseksi. Ministeri. Kiitoksia. Neuvosto eh, pitää erittäin eh, tärkeänä Alzheimerin taudin torjuntaa ja yleensä ottaen hermoston rappeutumissairauksia. Eh, tämä, mm, tämän täytyy olla hyvin tärkeä tavoite Euroopan unionissa ja pitää pitää mielessä, että tämä ilmiö yhä vain kasvaa eksponentiaalisesti ja se, siitä kärsivät heidän määränsä tuplaantuu joka viides vuosi. Ja kaksi ja 2050 mennessä näiden tästä taudista kärsivien määrä tuplantuu uudestaan ja Liam Iward on esittänyt tässä kysymyksessä jo ja meidän täytyy ottaa huomioon, että, että asiasta on esitetty aloite koskien hermostorapeutumissairauksia ja te tunnette kyllä varmasti Espanjan puheenjohtajakauden aikana esitettävän aloitteen ja komissio on esittänyt oman ehdotuksensa. Se hyväksyttiin viime vuonna neuvostossa ja neuvosto on ottanut huomioon myös parlamentin mietinnön, joka koskee tätä pilottialoitetta. Toisaalta taas mitä tulee koordinointiin Euroopan tasolla, neuvosto on myös sillä linjalla, että pitää tehdä yhteistyötä Euroopan valtioiden kesken varsinkin siitä syystä, että meidän on vähennettävä sitä taakkaa, joka kohdistuu perheeseen, koska jokaista sairasta kohden on kolme henkeä, jotka saavat kantaa taakan tästä sairaudesta. Siitä syystä on tärkeää, että meillä on yhteistyötä myös Euroopan tasolla yhteinen eh, mietintö, joka koskee sosiaalista osallisuutta ja suojelua. Se hyväksyttiin neuvostossa 2008. Siinä jäsenvaltiot sitoutuivat siihen, että ne lisäävät korkean tason palveluitaan ja eh, eh, siinä pyritään myös parantamaan hoidon tasoa Jäsenvaltioissa ollaan oltu sitä mieltä, että yhteisöllinen tai kotihoito on toivottava parempi kuin laitoshoito, vaikka on aivan totta, että korkean, korkealaatuinen hoito on haasteelleenkin monissa jäsenvaltioissa. Ja kiitoksia. Suuret kiitokset, herra Aylward. Uh, Kiitos puhemies ja kiitokset ministerille. Aivan kuten oikein totesitte, on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä dementia sairastavien määrä kaksinkertaistuu Euroopassa ja siksi onkin oleellista, että jäsenvaltioiden hallitukset käsittelevät tätä ja antavat myös tukea dementiapotilaita hoitaville. Monilla Euroopan unionin mailla ei ole mitään suunnitelmia kansallisen dementiasuunnitelman kehittämiseksi, joten ministeri kysymykseni kuuluu, miten neuvosto aikoo erityisesti tukea jäsenvaltioita, jotta dementiasta voisi tulla kansanterveyden painopistealue? Ministeri, olkaa hyvä. Bien, lo que nosotros planteamos en... Meidän lähestymistapamme Espanjan puheenjohtajakauden aikana on se, että edistämme direktiiviä, joka on mielestämme äärimmäisen tärkeä tässä asiassa. Direktiiviä, joka liittyy edistyneisiin hoitomuotoihin ja kroonisten sairauksien hoitoon, ei tarttuvien kroonisten sairauksien hoitoon. Tämä meidän täytyy hoitaa ihan korkeimmalla tasolla ja sen täytyy mennä kulkea käsi kädessä myös sen kanssa, että voimistetaan sellaisia aloitteita, jotka edistävät hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja meillä on niin sanottu korkean tason julkisen terve- terveyden ryhmä. Meidän on siis autettava ihmisiä orientoimalla. Useinhan EUlla ei ole toimivaltuuksia tehdä, tehdä tällaista. Meidän täytyy orientoida, koordinoida, tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa näissä kysymyksissä ja näissä hermoston rappeutumissairauksissa ja eritoten Alzheimerin taudissa. Me myös epäsuorasti haluamme auttaa. On totta, että jäsenmailla on vastuu tästä suorasta auttamisesta. Se voi kohdistua perheisiin tai kyseessä voivat olla kansalaisjärjestöt, jotka tätä apua antavat, mutta julkisen Euroopan, Euroopan julkisen terveydenhuollon ohjelman kautta voidaan saada tiettyihin raho, rahoitusvälineisiin pääsy ja kansalaisjärjestöt voivat tässä myös olla välikappaleena. Ja näin sitten voidaan auttaa sellaisia perheitä, joita tämä Alzheimerin tauti ja muut hermostorappeutumissairaudet koskettavat erittäin kipeästi. Suuret kiitokset. Täällä on kaksi lisäkysymystä. Higgins ja Tikao. Otamme Higginsin ensin. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluan kiittää neuvostoa tästä vastauksesta. Saanko kysyä neuvostolta, mikä on neuvoston suhtautuminen näihin potilaiden kohteluun yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, en tiedä loppu-Euroopasta. Tarkoitan sitä, että potilaita ruokitaan mahaletkulla kun puhutaan suuntaviivoista, suuntaviivoista ja normeista ja standardeista, ne ovat hyvin tärkeitä. Mutta tässä menettelyssä voidaanko lähteä siitä, että potilas saa riittävästi ravintoa, vaikka heillä on dementia, varmistetaan se, että he saavat riittävästi ravintoa. Mikä on neuvoston suhtautumistapa tähän? Kiitoksia puhemies. Kiitokset herra Higgins ja rouva Tsikaa. Mulțumesc, doamna președintă. Având în vedere că bolile neurodegenerative Kiitoksia. Hermoston rappeutumissairaudet koskettavat hyvin monia henkilöitä ja valitettavasti monissa maissa ei ole tarpeeksi diagnosointivälineitä ja hoitovälineitä. Kannatatteko te eurooppalaisen keskuksen perustamista, joka voisi huolehtia suuremmasta määrästä potilaita ja rohkaista tutkimusta tällä alueella, jotta uusia hoitomuotoja löydettäisiin? Kiitos. Minister. Kiitokset. Ja ministeri, olkaa hyvä. Bien, eh, señora eh, niin, ähm, hyvä puhemies, nyt on sanottava, että nämä äh, kaksi suunnitelmaa, jota äh, esitettiin, äh, siinä tietenkin tarvitaan tieteellistä taustatyötä ja tässä suhteessa Euroopan unionissa on kyllä olemassa aloitteita ja ryhmiä, jotka tekevät töitä juuri näiden asioiden parissa. Esimerkiksi mm, pilottihanke, jolla pyritään puuttumaan hermoston rappeutumissairauksiin, varsinkin Alzheimeriin, ja komissio onkin antanut oman ehdotuksensa eh, neuvoston suositukseksi. Ja eh, tällä hetkellä eh, tämä aloite on jo käynnissä. Nyt meillä on korkean tason ryhmä, yhteisohjelma ohjelmaa ajatellen näitä kroonisia sairauksia varten. Ja Eh, hyvin tarkkaan seurataan tätä eh, pilottihanketta, jotta voidaan määritellä eh, tietyt aiheet ja tätä kautta voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat paljon konkreettisempia, aivan kuten otitte esiin näissä puheenvuoroissa. Uskoisinkin, että asia pitää hoitaa tässä yhteydessä ja tähän mennessä tuo korkean tason työryhmä on laatinut strategista tutkimusohjelmaa ja se, siihen osallistutaan 24 maassa ja nyt ollaan laatimassa työsuunnitelmaa eh, ensi vaiheessa juuri tässä Espanjan puheenjohtajakaudella ohjelma esitellään ja sen jälkeen voidaan puuttua kysymyksiin aivan konkreettisesti suoremmin ja välittömämmin. Eh, tässä juuri tätä varten on luotu tämä korkeatason työryhmä, joka valmistelee seuraavia päätöksiä. Kiitoksia. Thank you, minister. I... Kiitokset ministeri. Ymmärrän, että herra Higgins todennäköisesti ei ole tähän tyytyväinen, mutta tämä on varmasti vaikea asia, joka edellyttää oman kysymyksensä jossakin vaiheessa. Ehkä voimme nyt siirtyä seuraavaan kysymykseen. Sen esittäjä on herra Desir. Se koskee yritysten sosiaalista vastuuta. Ministeri, kun teille sopii, tähän aiheeseen vastaaminen, olkaa hyvä. Minun täytyy nyt tässä viitata kongressiin joka pidettiin Tukholmassa 10. ja 11. marraskuuta 2009 otsikolla Project Respect, Remedy. Tuolloin Ruotsi ja Espanja, silloinen puheenjohtajavaltio ja tuleva puheenjohtajavaltio tulivat siihen johtopäätökseen, että meidän täytyy ottaa maailmanlaajuinen johtavuus, johtajuus tässä asiassa. Meidän pitää olla esimerkkeinä tässä tärkeässä kysymyksessä, jonka herra Desir ottaa kysymyksestään esille. Yritysten sosiaalinen vastuu markkinoiden luomisessa, korruptiovastaisessa taistelussa, ympäristön suojelussa ja ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustamisessa työpaikalla ovat tärkeitä asioita. Euroopan unioni on sitä paitsi maailman suurin markkina tai maailman suurin talous ja suurin maksaja. Siellä sen alueella on paljon monikansallisia yrityksiä, joten se on erittäin sopiva alue tällaisen johtajuuden ottamiseen. Sosiaalinen vastuu ö, koostuu pääosin kolmesta komponentista. Protect, respect, remedy. Ö, suojella, kunnioittaa ja korjata. Valtion tehtävänä on suojata. Tämä tarkoittaa lainsäädäntöä ja erilaisia normeja, joita sovelletaan, kun ihmisoikeuksia loukataan eritoten yritysten toimesta. Sitten myös yritysten velvollisuutena on kunnioittaa näitä ihmisoikeuksia. Ja sitten on vielä tämä korjausmekanismi, jos tällaisia loukkauksia tapahtuu haluan sanoa, että nyt meillä on yksi instrumentti lisää, nimittäin perusoikeuskirja, Euroopan kansalaisten perunoikeus, perusoikeuskirja, joka on juridisesti sitova. Ja sen ansiosta ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla on tämä suojelu liittyen näihin sosiaalisen vastuun kysymyksiin. Kaikkien asianosaisten on osallistuttava tähän. Meidän on jatkettava dialogia kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen, yritysten ja kolmansien maiden kanssa. Tämä trilogi trilogia, suojelu, kunnioitus ja korjaaminen on tärkeä. Espanjan puheenjohtajavaltio tulee järjestämään Palma de Mallorcassa 25.–26.3. kokouksen, jossa puhutaan yritysten sosiaalisen vastuun institutionalisoinnista sosiaalisen dialogin näkökulmasta. Ja nyt on, tutkimme mahdollisuutta liittää nämä kysymykset sille listalle, jossa e, ehkä liittyen jopa Espanjan puheenjohtajavaltion ohjelman yhteen osaan, joka on Euroopan unionin 2020-strategia. Sielläkin tämän yritysten sosiaalisen vastuun päämäärän tulee olla läsnä. Kiitoksia. Thank you, minister. Kiitoksia ministeri ja herra Desir. Kiitoksia puhemies, kiitoksia ministeri vastauksesta. Onnittelen teitä aloitteesta eh, tästä eh, Majorkan kokouksesta eh, ja Tukholman kokouksesta. Nyt monikansalliset yritykset sanoitte, että Euroopan pitää olla sosiaalisessa vastuussa johtaja, mutta tässä pitää miettiä myös eurooppalaisten yritysten toimintaa muualla. Nämä ovat tytäryrityksiä. Oletteko valmiit juridiseen välineeseen, joka mahdollistaisi sen, että eh, emoyhtiö ottaisi vastuun eh, tytäryhtiön toiminnasta silloin, kun se eh, loukkaa työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia, koska todellakin jos nyt eurooppalaiset yritykset saattavat muuten tässä päästä veräjästä. Thank you. Kiitos ja ministeri. Eh, Minun nähdäkseni Euroopan unionin täytyy mahdollistaa parhaat käytänteet Euroopan halki. Ja tästä nousevat sitten mahdolliset lainsäädäntöehdotukset, jotka parantavat tätä tilannetta. Meidän täytyy muistaa se, että sosiaalinen vastuu on teema, jossa on yhtenä osana tällainen juridinen sitovuus. Tämä liittyy ihmisoikeuksiin aivan eritoten. Mutta sitten täällä on myös tämmöinen, siinä on myös vapaaehtoinen osio, vapaaehtoisia käytänteitä koskeva ö, osa. Siksi on tärkeää, että luodaan Euroopan tasoisia, Euroopan tason foorumeita, niiden foorumien, joissa näitä kysymyksiä käsitellään, ja jotakin tällaisia foorumeita on jo olemassakin ja toiminnassakin. Esimerkiksi tämä korkean tason ryhmä, joka koostuu jäsenmaista, kokoontuu kuuden kuukauden välein jakamaan kokemuksia yritysten sosiaaliseen vastuun liittyen. Sitä paitsi tässä talouskriisin kontekstissa tämä on vielä tärkeämpää tämä toiminta. Ja se, että työskentelemme kilpailu kyvyn, ympäristön suojelun ja sosiaalisen inkluusion hengessä. Varsinkin tämä köyhyyden vastaisena vuotena ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisena teemavuotena. Yes, ahí, en un algo que... Eiköhän tämä ole se tärkein lähestymistapa. Tämä on edelleen pioneeritoimintaa ja meidän täytyy näillä foorumeilla tai näitä foorumeita luoda lisää, jossa kaikki asianosaiset stakeholders ja kaikki voivat osallistua dialogiin, josta täytyy nousta sitten seuraavia toimia. Mutta tämä dialogivaihe on äärimmäisen tärkeä ja sen jälkeen siitä sitten täytyy seurata tekoja. Kiitoksia. Thank you, minister. Kiitos ministeri. Jälleen täällä on useampiakin lisäkysymyspyyntöjä. Otamme herran Kousa ja herran Maatin, koska he eivät ole aikaisemmin vielä pyytäneet puheenvuoroa. Ensin herra Kousa. Köszönöm szépen a szót. Üdvözölni szeretném a miniszter urat illetve egy kijelentését. Kiitoksia. Minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministerin ja olen tyytyväinen siihen, mitä hän sanoi, että vaihdetaan parhaita käytänteitä. Me kaikki tiedämme, että meillä on vanhetuvaa väestöä Euroopassa ja yhtiöllä on yhteiskuntavastuunsa niistä ihmisistä, joiden on Äh, jotka nauttivat äh, vammaiseläkettä. Ja minun mielestäni näiden ihmisten asiantuntijuus on tärkeää, sitä pitää käyttää yhteiskunnassa. Se on hyvin arvokas asia. Kiitos. Teidän mainitsemanne kysymys, eli aihe, joka tässä on esillä, on pannut meidät pohtimaan jo pitkään ja monet noista seikoista, jotka todettiin, olisi voitu kuulla jo 10-15 vuotta sittenkin. Siitä johtuen konkreettisia kysymyksiä. Oletteko kanssani samaa mieltä, että yritysten sosiaalinen vastuu on asia, joka edellyttää kannustimia, mutta myös seuraamuksia. Voitteko kuvitella, että luodaan jonkinlainen häpeäpaalujärjestelmä Euroopan unionin puolelta? kun voimme havaita, miten usein käytetään kaikenlaisia leimoja. Voitaisiinko ajatella, että myös yritysten tuotteissa mainittaisiin, noudattavatko ne yritysten sosiaalisen vastuun perussääntöjä vai rikkovatko niitä? On totuttu jo niin monenlaiseen muuhunkin merkintään, miksei myös sosiaalisen alan merkintään. Thank you. Kiitos ja ministeri. Bueno, yo estoy de acuerdo con... Olen samaa mieltä ensimmäisen puhujan kanssa siinä mielessä, että tämä tosiaan osuu asian ytimeen, sen mitä minä, siihen mitä minä nimitän dialogiksi EUn ja ei-jäsenmaiden välillä. Toisaalta myös kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja ö, muiden tahojen välillä. Se on äärimmäisen tärkeää ja minun mielestäni me olemme nyt vaiheessa, jossa keskustelemme ja pohdimme tätä asiaa ja nyt on oikea hetki tätä pohtia. Silti olen sitä mieltä, että globaalin lähestymistavan puitteissa, kun lähestymme kysymystä, jota ehkä ensi kertaa, johon ensi kertaa ehkä tartutaan todella päättäväisesti tämän korkean tason ryhmän ja tulevan maaliskuussa pidettävän kokouksen kautta. Siellä näitä pohdintoja täytyy sitten saada aikaiseksi ja ilmaistuksi ja löytää paras tapa saavuttaa ne päämäärät, jotka meillä on. Usein on parempi mennä ehdotuksen kautta un estudio que se integre porque... Usein tarvitaan integroitua visiota ja toimenpidejoukkoa, joka ei ole hajanainen, ei yksittäisiä toimenpiteitä siellä sun täällä, vaan sellainen visio, joka on kokonaisvaltainen ja integroitu eh, visio, tästä kysymyksestä tai ongelmasta, jota yritysten sosiaalinen vastuu edustaa. Kiitos. Kiitoksia ministeri. Nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen, joka on itse asiassa herra Marttiinin tekemä. Se koskee EUn rahoitusvalvontaa. Eli kun olette valmis, ministeri, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Señor Martín. Kiitoksia puhemies, arvoisa edustaja Martin. Uskoisin, että Euroopan unioni eh, näkee edessänsä tässä tapauksessa aivan varmasti eh, tarvittiin tällainen vakava kriisi, mutta meillä on edessämme todellinen eh, rahoitusvalvonta Eurooppa-tasolla aivan selvästi. Ja tässä esiin tulee kaksi ulottuvuutta, joita valmistellaan rahoitusvalvontadirektiivin puitteissa. Siellä on kuusi direktiiviä, jotka komissio esitti viime vuonna ja nyt niihin vaaditaan neuvoston sopimus ja parlamentin suostumus. Espanja haluaisi, että sopimus saadaan aikaan ja meidän vuoropuhelumme tässä on juuri parlamentti tässä eh, vaaditaan makrotason eh, sopimusta ja eh, vakavaraisuussääntöjä ja tarkoituksena on estää merkittävät kriisit, taata vakautta, rahoitusvakautta ja halutaan myös mikrovakavaraisuusvalvontaa ja tämä tuli esiin juuri Martinin kysymyksessä. Nämä ovat eurooppalaisia eh, pankkeja, vakuutusliikkeitä, sijoitusrahastoja eh, ja valvonnan tarkoituksena on mennä eh, syvemmälle ja ne, tällä tavoin estää häiriöt yksilötasollakin Neuvosto, aivan kuten sanoin, hyväksyi jo yhteisen kannon, kannan tässä viime vuonna, niin kuin sanoin, lokakuussa hyväksyttiin poliittinen mm, taso, tällainen makrovalvonta ja sitten mikrovalvonta myöhemmin joulukuussa. Ja tämä on asia, joka on yhteispäätösmenettelyn alainen ja niinpä parlamentti on tässä eh, neuvoston rinnalla. Eh, nyt eh, pitäisi jo olla hyväksyttynä tämä, tämä meidän puheenjohtajakaudellamme, mutta se toimii kyllä 2010 loppuvuodesta varmasti. Ja tämä on neuvoston tavoite Niinpä me uskomme ja toivomme, että saamme aikaan hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta saamme päätökseen tämän tärkeän askeleen eteenpäin Minun mielestäni se on historiallinen ja se liittyy juuri näihin eh, suuntaviivoihin, jotka ovat syntyneet G20. Siellä on samantyyppinen eh, sääntely ja eh, tällä tavoin voimme estää sen, että jatkossa syntyy sellainen kriisi, joka on lähtöisin rahoitusjärjestelmästä ja joka johtuu siitä, että valvonta ei ole riittävä. Ja aivan kuten täällä edustaja sanoi, johtuu myös rahoitusjärjestelmän johtajista. Kiitos. Kiitokset ministeri ja herra Martin. Niin, kiitos ministeri teidän lausunnostanne. Te puhuitte makroalasta turvaporttina. Varmasti tiedätte, että on esitetty jo aika kovaakin kritiikkiä toisaalta tämän suuruusluokan suhteen, että on luotu eurooppalainen järjestelmä Näettekö tässä vaaran, kuten monet muut, että työskentely ei välttämättä näin suurella joukolla olekaan tehokasta ja onko tämä sellainen lautakunta, joka on täysin riippumaton? Eikö Espanjan puheenjohtajakaudella voitaisi mennä hiukan eteenpäin ja pyrkiä varmistamaan, että suuruudenkin osalta voitaisiin tehdä hiukan parannuksia, koska tältä pohjalta ei kai järkevä työ voi olla mahdollista. Kiitoksia ja ministeri. Tässä on ehdotus, jonka komissio on tehnyt. On päästy sopimukseen lopulta tai konsensukseen neuvostossa. Se ei ollut helppoa, sillä siinä jouduttiin Ruotsin puheenjohtaja, valtio ja komissio joutuivat tekemään lujasti töitä, jotta tämä konsensus saavutettu. Nyt se tulee Euroopan parlamenttiin. Euroopan parlamentin pitää nyt pohtia tätä asiaa tällä, tämän suuntaisesti tai muulla tavalla. Eli täällä tuo sopimus pitää saada aikaan näiden kahden toimialueen välillä. Nyt sitten neuvoston tasolla on olemassa konsensus ja katsotaan, miten se saadaan aikaan Euroopan parlamentissa. Nämä teemat, jotka te toitte esille, ovat tärkeitä ja on monia muitakin, joista voidaan keskustella ilman muuta. On todellakin välttämätöntä, että nämä Euroopan unionin kaksi lainsäädännöllistä elintä pääsevät tästä yksimielisyyteen. Kiitos. Kiitoksia ministeri ja meillä on täällä jälleen useita lisäkysymyksiä. Lähdemme siitä, kuka ei ole vielä puhunut ja kuka on pyytänyt ensin puheenvuoroa. Ensinnäkin herra Kelei. Thank you. Kiitokset, puhemies. Osa ehdotettua rahoitusvalvontaa. Voisiko Espanjan mielestä olla mahdollista ottaa mukaan myös äh, suositukset parhaista käytänteistä merkittävien pankkien johtokunnan johtajien äh, osalta, heidän palkkojensa osalta. Kiitoksia. Ja Suantis, Κύριε Υπουργέ, θέλω να συνδέσω το θέμα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με... Arvoisa ministeri, haluaisin liittää tämän kysymyksen niihin toimiin, joita yritykset tekevät Euroopassa olevien yritysten toimiin. On sellaisia artikkeleita, joissa kerrotaan, että yritysten johtajat tarkistelevat euroa ja tarkoituksena on saada aikaan vajeita. Onko mitään konkreettisia toimia, joilla voitaisiin suojella Euroopan unionin jäsenvaltioiden julkisia talouksia näitä spekulatiivisia yrityksiä vastaan? Kiitos. Kiitokset. Ja ministeri. Bueno, yo creo que sí que es posible. Kyllä, minä uskon, että on täysin mahdollista keskustella hyvistä käytänteistä ja luoda niitä yhteydessä rahoituslaitoksiin. Me avaamme tässä keskustelua, joka ö, suuntautuu rahoitusvalvontajärjestelmien ympärille. Ja tämä on varmasti hyvä tilaisuus työskennellä ehdottamallanne tavalla. Ja voida näihin direktiiveihin tuoda mukaan elementtejä, joista te herra Kelly puhuitte. Uskon myös, että ehdotus, jonka toinen puhuja teki, uskon, että sekin saa myönteisen vastaanoton ja löytää paikkansa näissä direktiiveissä, joista te tässä parlamentissa voitte keskustella esimerkiksi hedge fund rahastojen sääntely on yksi näitä valvontatarpeita, joista on ollut puhetta. Toinen asia, jonka toi tänään Euroopan unionin puheenjohtaja esille, veroparatiisien kitkeminen Euroopasta. Kaikki tämä mahtuu oikein hyvin tässä parlamentissa tulevina kuukausina käytävään keskusteluun, joka koskee uudistusta ja todellista, täydellistä ja kokonaisvaltaista rahoitusvalvontajärjestelmän reformia. Kaikki nämä ajatukset varmasti löytävät paikkansa ja mahtuvat tämän keskustelun piiriin. Suuret kiitokset. Ministeri, nyt me etenemme kysymykseen, jonka tekijä on rouva Kratsa. Se koskee Kreikan julkisen talouden tilaa ja euroalueen roolia. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin sopimuksissa on äh, selkeät toimivaltuudet, äh, talouspolitiikka äh, on Euroopan unionin yhteistä toimivaltuutta, mutta budjetit, kansalliset budjetit ovat jäsenvaltioiden toimivaltuudella ja siitä syystä koska meillä on yhteisvaluutta 16 eh, jäsenvaltiossa ja samaan aikaan meillä on eh, aikomus laajentaa eh, rahaliittoa. Se tulee tavoitteena Maastrichtin sopimuksessa, niin totta kai on tietyt säännöt jäsenvaltioissa ajatellen budjetteja, koska se vaikuttaa koko Euroopan yhteisen, yhteisvaluutan alueen talouteen. Niinpä julkisen talouden vaje vaikuttaa merkittävästi. Niinpä meidän pitää tunnustaa, että tällä tavoin on syntynyt rahaliitto ja vakaus ja ja kasvusopimus Maastrichtissa eh, lähtien ajatellen nykypäivään saakka eh, nyt ei haluta eh, mm, halutaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden pankkien ja EKPn välinen suhde. Ja totta kai sanotaan sopimuksessakin, että jäsenvaltiot eikä unioni eivät vastaa hallitusten sitoumuksista toisen jäsenvaltion osalta. Niinpä jokaisen jäsenvaltion pitää taata omat luottovelvollisuutensa ja neuvosto on sanonut, että kaikkien pitää näin toimia ja edelleen luotamme siihen, että tehdään riittävät päätökset, jotta saadaan aikaan talouden tasapaino Eh, kansallisella tasolla. Pitää muistaa myös, että eh, tässä valvotaan myös talouspolitiikkaa tietyissä tapauksissa. Neuvosto keskustelee Kreikan tapauksesta helmikuussa ja on mahdollista, että juuri tuolloin eh, komissiolla on aloiteoikeus asiassa ja se saattaa antaa suosituksensa. Niinpä on suunnitteilla strategioita, jonka avulla Euroopan unioni voi osoittaa omat intressinsä näissä hankalissa olosuhteissa ja tilanteissa, joissa jäsenvaltio saattaa olla. Kiitos. Rouva Kratsa. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ευχαριστώ. Περιμένω. Niin, odotan vielä kunnes herra ministeri saa kuulokkeet päänsä. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Te eh, viittasitte asiaan kuuluvaan budjettivaje artiklaan, joka on sopimuksessa ja parlamentti tuntee tämän artiklan, mutta ehkä te voisitte sanoa, kertoa mitä Zapatero tarkoittaa solidaarisuudella euroalueella, solidaarisuudella sellaisia maita kohtaan, joilla on suuria finanssiongelmia. Onko tässä nyt kenties suurempaa koordinaatiota luvassa keskusvallan ja jäsenmaiden välillä tai sitten veropoliittista koordinaatiota? jotta voidaan välttää sosiaalista dumpingia tai verodumpingia. Voisitteko vielä vähän lähemmin näitä käsitteitä avata? Mitä herra Zapatero tarkoittaa solidaarisuudella tässä yhteydessä? Kiitokset. Euroopan unioni on sellainen alue maailmassa, jossa noudatetaan solidaarisuutta hyvin näkyvällä tavalla. Esimerkiksi Kreikan tai oman maani Espanjan tapauksessa. Meillä on suhtauduttu yhteisvastuullisesti Euroopan tasolla Euroopan rahastojen, rakennerahaston kautta. Ja nämä ovat tärkeitä näkökohtia solidaarisuuspolitiikassa ja ne jatkuvat edelleenkin ei, ei, ei tällä ole vertauskohtia muualla ja monissa maissa hyödytään juuri markkinoiden avautumisesta ja tietenkin halutaan modernisoida näitä alueita. Tämä on hyvin selkeä esimerkki yhteisvastuusta rahastot, joita ne käytetään, ne pitää käyttää hyvin ja siitä syystä Euroopan unioni eh, valvoo tietenkin niitä. Eh, ja eh, yksi solidaarisuuden muoto on esitetty sopimuksessa selvästi viittasitte tässä juuri sopimukseen ja perustamissopimuksessa esitetään jäsenvaltioiden velvoite koordinoida talouspolitiikkaansa, sosiaalipolitiikkaansa ja työllisyyspolitiikkaansa. Äh, artiklassa 5 sanotaan aivan selvästi tämä ja siellä esitetään myös Euroopan unionin yhteisvastuuperiaate, yhteinen, äh, yhteiset tavoitteet, ja sellainen talouspolitiikka, jonka pitää olla koordinoitua eri Euroopan jäsenvaltioissa kriisin seurauksena ei olisi ollut näin merkittäviä vaikutuksia, jos olisi ollut talouspolitiikan yhdenmukaisuutta aikaisemmin jo. Pitäisi saada aikaan synergioita koordinoimalla talouspolitiikkaa. Se on ratkaisevaa ja näin sanotaan jo perustamissopimuksessa. Euroopan 2020 strategia, meillä on yhteiset tavoitteet ajatellen investointeja, koulutusta, eh, työn erikoistumista, eh, ilmastonmuutoksen torjuntaa. Eh, nämä ovat yhteisiä tavoitteita. Siinäkin tarvitaan yhteisvastuuta. Ja tämä on tärkeää Euroopassa, jonka pitää olla mahdollisimman yhtenäinen – mutta tämä ei tietenkään estä sitä, että sopimuksessa aivan loogisesti vaaditaan myös sitä, että ollaan vastuullisia jäsenvaltiotasolla ajatellen velan määrää tai niitä luottoja, jotka hyväksytään. Tämä tietenkin on jokaisen jäsenvaltion vastuulla, mutta meillä on tietty konteksti sosiaali- rakennepolitiikkaa, aluepolitiikkaa ja tulevaa eh, eh, talouspolitiikan koordinointia. Ja nämä eh, asiat tapahtuvat yhteisvastuun hengessä ja tämä on aina korkeammalla tasolla EU-ssa. Kiitos. Thank you, minister. Kiitokset ministeri. Ja halusitteko te vielä palata tähän asiaan, herra Zemke? Mm, Minä halusin esittää kysymyksen, koska te ministeri sanoitte, että tämä Kreikan hankala tilanne tulee esille helmikuussa. On ihan totta, että jos on kyse Kreikan suhteen varsinkin vakavasta sisäisestä kriisistä, niin tiedämme kuitenkin, että se kaikki voi vaikuttaa muihinkin maihin ja kysymykseni kuuluu, onko neuvostossa ja komissiossa käytävissä keskusteluissa määrä lähteä vakavista neuvotteluista Euroopan keskuspankin kanssa, koska se on kuitenkin tärkeä elin, jonka pitäisi olla mukana Kreikkaa koskevissa neuvotteluissa. Suuret kiitokset ja ministeri. Bueno, eh... Minun nähdäkseni jokaisella elimellä on oma työsarkansa ja työalueensa. Tämä on yksi Euroopan eh, valuutta ja talousunionin keskeisiä piirteitä. Totta kai neuvosto käsittelee Kreikan tapausta, koska se on yksi Euroopan unionin jäsenmaa ja totta kai meitä kaikkia koskettavat se, koskettaa se, mitä toisessa EU-maassa tapahtuu ja totta kai meitä koskettavat myös asiat, joita tapahtuu muissakin kuin EU-maissa, mutta sitä suuremmalla syyllä meidän on syytä keskustella sellaisista esimerkiksi perussopimuksen asettamista rajoista, budjettistrategiasta, talousstrategiasta, joka, jota suositellaan aktuaalisessa tilanteessa Kreikalle ja joka on ilman muuta Kreikalle hyödyllinen. EKPllä on sitten omat tehtävänsä perussopimuksessa vakauden takaamiseksi ja myös hintavakauden takaamiseksi. Mutta EKP on riippumaton elin. Se on keskeinen keskeinen periaate Euroopan unionissa, että EKP on riippumaton. Se tekee meidän talous- ja rahoitusjärjestelmästämme ja meidän valuutastamme eurosta erittäin uskottavan. Tämä riippumattomuus on asia, jota tulee kunnioittaa. Se on perustavanlaatuinen elementti koko tässä rakennuksessa tässä meidän talous- ja valuuttajärjestelmässämme, jonka me muutama vuosi sitten otimme käyttöön Euroopan unionin alueella. Kiitoksia ministeri, suuret kiitokset osallistumisesta tähän ensimmäiselle kyselytunnille teidän puheenjohtajakautenne aikana. Kysymykset, joihin ajanpuutteen vuoksi ei voitu vastata, saavat kirjallisen vastauksen. Kyselytunti on päättynyt ja istunto keskeytetään kello yhdeksään iltaan asti. Kiitoksia.